muistuttaa, että Mercosur-sopimus sisältää vankan kaupan ja kestävän kehityksen luvun. Se vastaa korkeimpia standardeja, jotka ovat verrattavissa muihin nykyaikaisiin sopimukseen, kuten vapaakauppasopimukseen Japanin kanssa tai modernisoidun globaalin sopimukseen osan joka on Meksikon sopimuksessa. Siellä on erityis, tässä sopimuksessa erityisiä lukuja, jotka koskevat sitä, että osapuolten täytyy tehokkaasti panna toimeen Pariisin ilmastosopimus. Siellä on myöskin sitoumuksia, jotka liittyvät metsien katoamiseen, yksityisen sektorin aloitteisiin, jota kautta voidaan tukea näitä aloitteita niin, että ei tuoda miksi lihatuotteita alueelta, jotka on, joilta metsät, ovat, metsät on hävitetty. Ympäristöluvussa on myöskin sitoumuksia, jotka liittyvät kestävään metsien hallintaan. Siinä varmistetaan tärkeimmät aloitteet, jotka koskevat kestävää maataloutta. Tähän liittyy myöskin EUn yksityisyyden mahdollisuus olla mukana tällaisessa no-, nolla eh, metsän hävittämisen eh, tuotantoketjussa myöskin sojamoratorioon, joka tapahtuisi Brasiliassa, jossa metsäalueelle laajentaisiin soijaviljelmiä. Tämä luku sisältää myöskin temaattisia artikloja, jotka liittyvät luonnonvaroihin koskeviin ympäristökysymyksiin, kuten monimuotoisuus metsissä ja kalastuksessa, jolla pyritään myöskin torjumaan laitonta puunkaatoa. Siinä on myöskin foorumi, jolla voin aktiivisesti toimia merkosurmaiden kanssa kestävän kehityksen kysymyksissä. Sopimus sisältää lukuisia alueita, joilla voidaan harjoittaa yhteistyötä. Tavoitteena varmistaa se, että kauppa tukee kestävän kehityksen agendaa. Siinä on myöskin mahdollisuuksia kansalaisille organisaatioille aktiivisesti seurata tämän sopimuksen toimeenpanoa mukaan luettuna mitkä tahansa ilmast- ympäristöön liittyvät kysymykset. Lopuksi, rouva puhemies, kauppa- ja kestävän kehityksen luku on juridisesti sitova ja valvottavissa. Sitä koskee erityinen kiistojen ratkaisumenettely ja valitukset, joita jotka liittyvät sen noudattamatta jättämiseen, ovat sellaisia, niitä pohditaan ensin hallitusten taholla. Ja jos ei saada aikaa ratkaisua, silloin riippumaton asiantuntijapaneeli voidaan pyytää tutkimaan asiaa ja tekemään suosituksia. Tämä raportti ja suositukset on tehtävä julkisiksi, että niitä voidaan seurata myöskin niin, että sidosryhmät ja asianmukaiset instituutiot pystyvät seuraamaan näitä kysymyksiä. Minä tiedän, että monet teistä tulevat pyrkimään kohti voimakkaampaa toimeenpanomekanismia, jopa seuraamuksien kanssa. Tästä asiasta on keskusteltu parlamentissa, samoin kuin neuvostossa. Ja tässä vaiheessa komissio on tehnyt 15 kohdan suunnitelman, jolla nämä kestävän kehityksen luut olisivat vankempia ja tehokkaampia. Ja kuten kahdenvälisessä kiistaratkaisujärjestelmässä Korean kanssa, nämä eivät suinkaan ole pelkkiä tyhjiä sanoja. Se, mitä on saatu merkosurilta, mitä tulee ympäristöön ja kestävän kehityksen sitoumuksiin, on tulos hyvin pitkästä ja vaivaloisesta neuvottelusta. Nämä sitoumukset ovat haaste Merkosurmaille, mutta se on haaste, jonka ne ovat valmiita ottamaan omakseen. Voimme olla luottavaisia sen suhteen, että sopimus Mercosurin kanssa, joka osaltaan edistää kestävää kauppaa alueen kanssa, mukaan luettuna myöskin sitovat sitoumukset Mercosurilta panna toimeen Pariisin ilmastosopimus, osaltaan antavat EUlle liittävästi vipuvaikutusta, jolla voimme viedä eteenpäin kunnianhimoisia ilmasto- ja kestävän kehityksen tavoitteitamme. Äskettäiset metsäpalot Amazonin alueella edustavat kestävän kehityksen haasteita, jotka Mercosur kohtaa. Mutta, rouva puhemies, minä olen vakuuttunut siitä, että vain tekemällä yhteistyötä Mercosurin kanssa voimme saada aikaan muutoksen ja globaalia muutosta, jota me todella haluamme nähdä. Kiitos. Thank you very much, madam. Kiitos ministeri Tuppurainen. Seuraavaksi annan puheenvuoron komission edustajalle, komissari Hogan. Olkaa hyvä. Kiitos arvoisa puhemies, hyvät Euroopan parlamentin jäsenet. On hienoa, että voin sanoa sanaseni tähän keskusteluun. Ja on hyvä, että yhdessä keskustelemme tästä asiasta ja tämä tuo esille hyvin, miten komission uusi aloite vihreän kehityksen ohjelma sopii yhteen Mercosurin vapaakauppasopimuksen kanssa. Kuten von der Leyen esitteli viime viikolla, niin vihreän kehityksen ohjelma tulee muuttamaan koko talousmalliamme kansalaisten eduksi ja Euroopan on tarkoitus olla ilmastoneutraali vuoteen 2050 mennessä. Päästöjä vähennetään suojaamme elinympäristöjä, tuemme villiä luontoa ja parannamme kaikin tavoin kansalaisten elinoloja. Tämä tulee muuttamaan talouspolitiikkaamme, energiapolitiikkaamme, tuotantoa, kulutusta, liikennettä, kaikkea. On selvää, että kauppapolitiikallakin on tärkeä roolinsa vihreän kehityksen ohjelmassa. Kauppapolitiikkaa käydään monen ja kahdenvälisellä tasolla. Meillä on kansainvälisiä sopimuksia VTOn kautta ja sitten myös kahdenvälisiä sopimuksia, kuten juuri tämä EU-Mercosur-sopimus. Minä uskon, että tämä sopimus voi vaikuttaa vihreän kehityksen ohjelman tavoitteiden saavuttamiseen usealla tavalla. Monet ovat olleet tätä vastaan, mutta on selvää, että tässäkin on kestävän kehityksen kappale TSD, ja tämä sisältää laillisia sitoumuksia, joiden avulla Pariisin sitoumuksista pidetään kiinni. Ja tämä sitoo EUta ja Mercosur-maita, ja Mercosur-maat ovat myös sitoutuneet tavoitteiden saavuttamiseen vuoteen 2030 mennessä, ja tätä ei ollut, ei ollut saavutettu ennen kuin Mercosur-sopimus allekirjoitettiin. Ja aiomme myös vaatia, että 12 miljoonaa hehtaaria metsää istutetaan uudelleen, metsäpalot lopetetaan, pidetään huolta kestävästä maataloustuotannosta muutenkin. Tämä TSD ottaa kantaa myös luonnon monimuotoisuuteen, kiertotalouteen, jäteen hallintaan ja äh, toimitusketjujen kestävyyteen ja ympäristöystävällisyyteen. Kaikki nämä ovat merkittäviä osia myös vihreän kehityksen ohjelmaan. TSD kunnioittaa molempien osapuolten oikeutta ryhtyä toimenpiteisiin, täytyy noudattaa ennaltaehkäisevää varovaista lähestymistapaa. Ja tämä on ensimmäinen kerta, kun Mercosur-sopimuksessa on tai vapakauppasopimuksessa on näin kattava TSD-sopimus tulee parantamaan kansalaisten terveyttä, se tulee vastaamaan siitä, että kuluttaja ja kuluttajasuoja ja elintarvikestandardit ovat korkealla tasolla. Tässä perustetaan toiminta myös YK puitesopimukseen ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja Pariisin sopimukseen täytyy vähentää kasvihuonekaasupäästöjä sopimuksen nojalla ja täytyy kaikki tehdä kahdenvälisesti vuoropuheluun perustuen suojaten myös valtameriä, vesistöjä ja muita luonnon osa-alueita. Ja tämä Mercosur-sopimus on monella tapaa muutenkin virheen kehityksen ohjelman mukainen, nimittäin vihreää rahoitusta äh, päästetään äh, ja sitten pystytään äh, vähentämään tuotannon jalanjälkeä, edistetään vihreitä julkisia hankintoja, käytänteitä, hyvin tiukat teollis- ja tekijänoikeuksien suojat tulevat voimaan ja kaikin tavoin edistetään ympäristöystävällisen vihreän teknologian käyttöönottoa. Ja myös kansalaisyhteiskunta tulee mukaan Mercosur-sopimuksen täytäntöönpanossa hyvin tiiviisti mukaan lukien TSD. Kolmansien maiden kansalaisyhteiskunta saa tuntea, että päätöksentekijät ovat vastuussa kansalaisilleen, aivan kuten täällä EU-ssa. Me vaadimme, että TSD-politiikan mukaisesti harjoitetaan kestävää talous- ja kauppapolitiikkaa. Tässä on 15 toimintakohtaa ja tämä on hyväksytty helmikuussa. Voin vakuuttaa tälle parlamentille, että komissio hyvin tarkasti valvoo näiden velvoitteiden noudattamista. Me olemme nimenneet virkamiehen, joka valvoo sopimuksen täytäntöönpanoa. Se, hän, tai se viranomainen ei ainoastaan ota kantaa markkinoille pääsykysymyksiin, vaan myös siihen, että osapuolet noudattavat sopimuksen velvoitteita. Minun yhteenvetoni on selvä, arvoisa puhemies. eu merkosopimus sopimus ei ainoastaan voi, vaan se on aivan olennainen osa EUn uutta vihreän kehityksen ohjelmaa. Kiitos. Kiitos komissaari Hogan. Ja sitten poliittisten ryhmien puolesta ensiksi annan EPP-ryhmän edustajalle puheenvuoron kaksi minuuttia. Edustaja Simon, olkaa hyvä. Frau Puhemies, hyvät naiset ja herrat. Vihreät kysyvät, onko Mercosur-sopimus sovitettavissa vihreän kehityksen ohjelmaan. Vastaus on selvästi kyllä, enemmänkin. Tämä sopimus on välttämätön panos tähän vihreän kehityksen äh, ohjelmaan, kuten komission sen sanoi. Se on virstan pylväs juridisessa kehityksessä, koska kuten todettiin, ensimmäisen kerran on toimeenpanomekanismi monenkeskisessä kauppasopimuksessa, joka koskee ympäristö- ja sosiaalistandardeja. Me lyömme lukkoon standardin, jota ilman tätä sopimusta ei olisi. Ja siksi todellinen kysymys kuuluu, mitä, jos emme allekirjoitakaan sopimusta, emme anna sille suostumustamme? Totta kai silloinkin edelleen käydään kauppaa, mutta ilman sääntöjä, ilman standardeja. Tällä sopimuksella me siirrymme sääntelettömästä vapaasta kaupasta sääntöjen perust- sääntöperusteiseen reiluun kauppaan. Haluatteko alusta asti, joiden keskustan en kuin tunnette paremmin sopimusta, evätä siltä mahdollisuudet? Me voimme vaikuttaa maailmaan vain silloin, kun me teemme tällaisia sopimuksia. Mehän näimme kesällä jo ennen tämän sopimuksen voimaantuloa se aiheutti painostusta metsäpalojen torjuntaan Amazonin alueella ja samalla suojeli luonnontiloja. Tätä te vain ette näe. Muistakaapa, mikä spektaali järjestettiin, kun oli kysymys TTIP-sopimuksesta ja sitä. Silloin te levititte kauhutarinoita sosiaalisen järjestelmän purkamisesta, demokratian vähentämisestä, ympäristön tuhoamisesta. Mitä tällaista ole tapahtunut. Olisi korkea aika, kun tällaisten pelkokampanjien johtajat jos otaisivat käytössä kansalaisten puolella ja pyytäisivät anteeksi sen, että levittäisivät puolitotuuksilla tunnella, joka tähtää kauppasopimuksia vastaan. Jos il, ilmastonsuojelua harjoitetaan tällaisten symboli, symbolipolitiikan ja kriisijulistusten ylitse, silloin täytyy huolehtia siitä, että myös muu maailma neuraa meidän standardejamme. Ja tämä sopimus on tärkeä askel siihen suuntaan. Thank you very much. Kiitos. Ja seuraavaksi SJD-ryhmän puolesta kahden minuutin ajan Rova van Bremt. Olkaa hyvä. Kiitos. Hyvät kollegat, aivan niin kuin on jo sanottu, Eurooppa on nyt uuden kauden kynnyksellä. Vihreän kehityksen ohjelman kautta haluamme varmistaa oikeudenmukaisemman, kestävämmän ja ilmasto kestävän tulevaisuuden. Viime viikollakin koimme eh, epäonnistumisen COP25-kokouksessa Madridissa. Brasilia oli yhtenä neuvottelijana, joka sitten toimi niin, että tämä pettymys oli todellisuutta. Bolsonaro sanoi selvän viestinsä toiminnasta. Emme voi edes kuvitella sitä, että meidän maanviljelijämme jalostajamme joutuvat tekemään valtavia ponnisteluja Green Dealin puitteissa ja kauppapolitiikka vain pysyy ennallaan. Me emme voi avata markkinoitamme näille maille, jotka samanaikaisesti yrittävät hyötyä sosiaalisesta ja ympäristökilpailusta ja mataloittaa omia standardejaan. Sanoin teille komission sen epävirallisesti ja sanon nyt virallisesti, että katson, että parlamentissa ei tällä hetkellä ole enemmistöä, joka tukisi vapaakauppasopimusta Mercosurin kanssa. Minulla ei ole tästä todisteita, mutta kyllä minulla on kokemusta parlamentista. ST-ryhmälle tulevina vuosina olisi tärkeää seuraavat asiat. Ensinnäkin haluamme, että brasilialaiset, muutkin merkkusurmaat omaksuisivat toisenlaisen asenteet kansainvälisillä foorumeilla. Jos he haluavat olla kauppakumppaneitamme, niin heidän täytyy olla kumppaneita myös silloin, kun kyse on ilmastonmuutoksesta. Toiseksi me haluamme ehdot ratifioinnille ja sitä edeltäville vaiheille. Ja kolmanneksi katson neuvoston suuntaan erityisesti ja myös komissaaria katson. Haluan muistuttaa, että me parlamentissa olemme pitkään vaatineet sitä, että nämä TSD-luvut ovat paremmin täytäntöön pantavissa, mukaan luettuna pakotteet. Muutoin se paperi, jolle nämä lausekkeet on kirjattu, on aivan hyödytön. Pitäisi käyttää vähemmän paperia ja toteuttaa enemmän toimia. Thank you very much. Now... Kiitos. Ja seuraavaksi Renew-ryhmän puolesta kahden minuutin ajan edustaja Kanias. Kiitos puhemies. Miksi me tänään keskustelemme siitä, onko Merkosopimus yhteen sopiva vihreän kehityksen ohjelman kanssa ja kauppasopimuksista ylipäätään? Tämä keskustelu pyrkii pelkästään siihen, että etsitäisiin uutta vihollista, uutta setaa, ja nyt on löydetty uusi kohde, se on Merkosur. On käynyt selväksi se, että näin on. Puheenjohtaja von der Leyen esitellessään vihreän kehityksen ohjelmaa sanoi, että kauppapolitiikka tulee jo kuten tulee palvella sitä, että myöskin kumppanimme ovat mukana kestävän kehityksen toiminnassa ja ilmastoiminnassa, ja tämä liittyy myöskin Pariisin sopimukseen. Tämä sopimus sisältää tällaiset periaatteet. Siellä on erityinen luku, joka koskee kestävää kehitystä ja ympäristön suojelua, ja se sisältää myöskin Pariisin sopimuksen vaatimukset tavoitteet omassaksi itseäni, ja ja siinä sanotaan myöskin, että tämä sopimus tulisi toteuttaa täysin. Ja tämä arvostelu ja pelot ja tällaiset apokalyptiset näkymät, joita kollegat esittävät, merkitsevät sitä, että ei nähdä sitä, että me ymmärretään, että meidän, poli- meidän ilmasto strategiamme tarvitsee globaalisti toteutuakseen partnereita. Tämä on kaikkein nykyaikaisempia sopimuksia ja se täyttää nimenomaan tavoite, että tällaisella populistisella, populistisella demagogialla ei voida saadakaan tuloksia, vaan sillä, että tehdään kompromisseja, harjoitetaan yhteistyötä ja saadaan aikaan sopimuksia. Tämä sopimus menee pitemmälle kuin pelkät kauppasopimukset. Se on sellainen, joka on tehty kumppanien kesken ja sellaisten kesken, jotka ovat sitoutuneet demokratiaan ja kunnioittavat ihmisoikeuksia ja tässä halutaan saada aikaan monenkeskinen järjestelmä, joka siis perustuu sääntöihin. Nämä ovat kumppanimaat, jotka eivät halua pelkästään sopimuksia meidän kanssa, vaan elää meidän kanssamme. Ja tämä merkitsee sitä, että voidaan myöskin vakiin, vahvistaa olemassa olevia kauppasuhteita ja voidaan saada aikaan yhteistä tavoitteita, nämä sellaisia arvoja, joita voidaan kunnioittaa ja sitota. Tämä on tärkeää, että ne, jotka pyrkivät tässä mitallisia sopimuksia ja pyrkivät siirtämään kansallisia kompeuksia julistamaan eh, kritiikissä, joka koskee ilmastotoimintaa. että esimerkiksi myöskin velkoisia, että meidän pitäisi katsoa tätä sopimusta vaikutuksia ja hyötyä, että se todellakin on. Sen, ennen kuin sitä kysymys siitä, onko tämä yhteensopiva eh, komission esitykseen vihreän meidän täytyy vastata tähän kysymykseen kyllä on. Gracias now on behalf... Kiitos. Ja seuraavaksi vihreiden ryhmän puolesta kolmen minuutin ajan edustaja Kavatsiini. Olkaa hyvä. Ja, die Kommission, die erklärt den Green Deal. Komissio on julistanut, että vihreän kehityksen ohjelma on sen tulevaisuuden toiminnan keskiössä. Ja tämä on oikein hyvä. Tässä komissio ei ainoastaan reagoi välittömään ilmastokriisiin, vaan myös siihen, että kymmenet tuhannet nuoret demonstroivat Euroopan kaduilla joka viikko. Komissio on sitten itsekin julistanut, että vuoteen 2050 mennessä olemme ilmastoneutraali. Tämä vaatii rajuja toimenpiteitä kaikilla toimialoilla koko yhteiskunnassa, mutta komissaari Hogan tämän von der Leyen on luvannut. Miten tämä sopii nykyisen kauppapolitiikan kanssa yhteen? Jos ajatellaan EU-Mercosur-sopimusta, niin sehän vesittää kaikki ilmastositoumukset. Sieltä tuodaan lihaa, maitotuotteita ja etanolia. Ja nämä tuotteet tulevat entistä halvemmiksi Euroopassa. Ja miten tämä vaikuttaa sitten eurooppalaiseen toimi, tuotantoon? 20 prosenttia Brasiliasta tai sademetsistä palaa, metsäkadon aste on kaksinkertaistanut. Ja minkä takia metsää hakataan? No sen takia, että sinne voidaan viedä karjaa laiduntamaan ja saadaan etanolia. Tässä Brasiliassa on välitön ekologinen kriisi ja siitä huolimatta tällaista sopimusta on, on tehty ja maailman suurin ekosysteemi on romahduksen partaalla. Euroopan unioni tekee kuitenkin Bolsonaron kanssa sopimuksia, vaikka Bolsonaro polkee ihmisoikeuksia ja vähät välittää ilmastosta ja ilmastosopimuksista. EU puhuu vihreän kehityksen ohjelmasta, uudesta maatalouspolitiikasta, vähemmän lannoitteita, vähemmän tuholaistorjunta-aineita ja Mercosurissa tehdään ihan päinvastaista ja Mercosur-sopimus on aivan tämän Green Dealin vastaista. Jos me todella haluamme olla vakavissamme vihreän kehityksen ohjelman kanssa, niin meidän täytyy ympäristöpolitiikka ottaa huomioon myös kauppapolitiikassa. Kauppapolitiikassahan kaikki ha- hakataan kiveen. Ja meidän täytyy saada sellaisia sopimuksia, jotka pätevät. Nyt on aika ryhtyä todellisiin toimiin. Meidän täytyy saada aikaan uusi sopimus Mercosurin kanssa. Me meidän täytyy vaatia kestäviä toimitusketjuja komission täytyy olla tässä hyvin aktiivinen. Ympäristö- ja sosiaalistandardeja pitää noudattaa, eikä vain naureskella niille niin kuin nyt näyttää tapahtuvan. Ja tässä pitää pitää huolta siitä, että Euroopassa voidaan sopeuttaa uudet tuotantoprosessit vihreän kehityksen ohjelman mukaisesti. Ja me tarvitsemme uuden Mercosur-sopimuksen, joka ottaa huomioon tulevaisuuden, eikä saa sallia sitä, että metsä vain palaa Etelä-Amerikassa. Kiitos. Ja sitten ID-ryhmän puolesta kahden minuutin ajan edustaja Buchheit, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Hyvät kollegat, Mercosur-sopimus olisi voinut olla menestystarina. 35 prosenttia autojen vientulleista Argentiina ja Brasilian olivat tähän asti suuri kaupan este, joten kysymys on ollut historiallisista mahdollisuudesta tälle alalle. Ja alkuperäiset ilmoitukset autoalalta tämän neuvottelujen päättyessä olivatkin tämän mukaisesti myönteisiä. Mutta sitten ei pelkästään tajottu uutta puheenjohtajaa EU-komission puheenjohtajaksi, vaan myöskin vihreän kehityksen ohjelma, joka asettaa kyseenalaiseksi meidän taloutemme vientimarkkinat täysin. Mitä me nyt sitten ylipäätään haluamme viedä? Infrastruktuurin ja ostovoiman osalta Merkosurmaat eivät pysty käyttämään sähköisiä ajoneuvoja, jotka nyt ovat tulleet sellaisiksi, joita muodit nyt valmistellaan Euroopassa. Etelä-Afrikassa polttomoottori tulee olemaan edelleenkin se, mikä mahdollistaa yksityisen liikkuvuuden, siis nimenomaan se liikkumisen muoto, joka vihreän ohjelmalla aiotaan lopettaa. Meidän yrityksemme, jolla on toimintapaikkoja EU-ssa, ne vält- poliittisia virhepäätöksiä täällä varmastikin joutuvat noudattamaan joka tapauksessa. Tilanne oli tilanne mikä tahansa, mutta me eivät. Ne voivat etsiä itselleen uusia kauppakumppaneita ja silloin etsivät jonkun sellaisen, joka ei säännöllisesti aina muuta suuntaa uusimman ideologisen muodin mukaan. Siksi tämä kuva tällaisesta kuumatkasta, jonka komission puheenjohtaja esitti puheessaan vihreänityksen ohjelmasta, aika osuva, koska kuuhun laskeutumisen ö, ohjelmaan liittyvä myöskin Apollo 13 mission miehet, jotka menettivät henkeensä, koska kun, anteeksi, eivät onnistuneet ottamaan, koska happisäiliöt päättyvät ja tämä matka jouduttiin keskeyttämään. Ja tämä näyttää siltä, että on sellainen samantyyppinen harakirimatko, jossa pyritään saamaan maailmankauppa toimimaan tietyllä tavalla, mutta kaupassa tämä ei tule onnistumaan ideologioiden pohjalta. Thank you very much. Kiitos ja seuraavaksi ECR-ryhmän puolesta puolitoista minuuttia. Edustaja Bourgeois, olkaa hyvä. Hyvät kollegat, Euroopan komissio haluaa profiloitua geopoliittisena komissiona hyvinvointia, työllisyyttä, ilmastonmuutoksen vastaista työtä ja halutaan huomioida myös kumppanimme. Mercosur-sopimus olisi siis edistystä tästä näkökulmasta. Näin yritykset voisivat päästä näille markkinoille, jotka tähän saakka ovat olleet varsin suljetut markkinat. Syntyisi myös paljon työpaikkoja Euroopan unioniin ja myös kumppanimaihin. Tämä sopimus sisältää hyvin merkittävän lausekkeen kestävyydestä. Pariisin sopimus on aivan oleellinen tekijä. Sen kautta taistellaan metsätuhoa vastaan, toteutetaan metsän istutuksia, toteutetaan varovaisuusperiaatetta ja kumppanimaidenkin täytyy ottaa huomioon ne säännöt ja normit, joita me noudatamme. Tämä on kirjattu kauppasopimukseen. Kyse on normeista, jotka ovat voimassa Euroopan unionissa. Tämä järjestely on konkreettinen, se sisältää myös vuoropuhelun ja parantaa tilannetta verrattuna nykyiseen. Se on parempi kuin mikään eh, pakotejärjestelmä, rangaistusjärjestelmä. Meidän täytyy käydä vuoropuhelua kumppaneiden kanssa ja sen takia, hyvät kollegat, katsonkin, että meidän täytyy korostaa tätä sopimusta, joka on myönteinen. Thank you very much. Kiitos. Seuraavaksi GUE NGL-ryhmän puolesta edustaja Scholz puolitoista minuuttia. Olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Hyvät kollegat, 20 vuoden ajan on neuvoteltu EU-Mercosur-vapaakauppasopimuksesta. Tulos on pettymys. Tämä on Äh, hyvin yleinen mandaatti annettu neuvostolta komissiolle ja tässä Euroopan parlamenttia ei ole kuultu, vaikka tästä on neuvoteltu vaikka kuinka pitkään ja tämä on johtanut sitten neoliberalistiseen äh, sopimukseen. Ja ja sitten on saatu viime aikoina tämä kestävän kehityksen kappale TSD mukaan ja äh, nämä kaikki tärkeät standardit, ympäristöstandardit, sosiaaliset standardit, niitä ei ole otettu ollenkaan huomioon. Ja nyt COP25-sopimus oli pettymys Madridissa. Ja nyt meidän täytyy rehellisesti kysyä itseltämme, että onko EU-Mercosur-vapaakauppasopimus yhteen sopiva vihreän kehityksen ohjelman kanssa. Ja onko tämä yhdenmukainen YK on kestävän kehityksen tavoitteiden kanssa? Vastaus on selkeä, ei ole. Jos ajatellaan 13 tavoitetta YK tavoitteissa, niin eihän tämä ole ollenkaan tämän mukainen, koska jos ajatellaan Brasilian tilannetta, jos ajatellaan EUn ja Mercosurin vapaakauppasopimusta, niin tässä annetaan metsäkatojen jatkua Brasiliassa, jotta voidaan tuottaa enemmän maataloustuotteita. Ja kuitenkin vihreän kehityksen ohjelmassa sanotaan, että luonnon monimuotoisuudesta pitää pitää kiinni. Jos komissio haluaa pitää ilmaston toimintansa keskiössä, niin silloin pitää ottaa tähän Mercosur-sopimukseen sitovat sopimukset ilmaston ja ympäristön suojelemisesta. Tällaista siinä ei nyt ole. Jos tämä vihreän kehityksen ohjelma ja äh, vapaakauppasopimus saadaan, saataisiin yhteen sopiviksi, niin silloin on ainoa ratkaisu se, että keskeytetään neuvottelut tai unohdetaan tämä nykyinen sopimus. Kiitos ja sitten sitoutumattomien puolesta edustaja Bekin puolitoista minuuttia. No, puhemies, kollegat, Yli 900 miljoonaa hehtaaria metsää vuonna 2019 on hävinnyt. Ikään kuin kolmasosa Belgiasta muutaman kuukauden aikana olisi palanut. Ymmärrämme tämän kautta, että sopimuksella merkosurmaiden kanssa on kielteisiä vaikutuksia ilmastoon. Kuitenkin neuvottelut jatkuvat. Tarkoitus on luoda vain uusia laidunmaita ja 80 prosenttia koko Amazonin alueen tuhoista johtuu juuri tästä. Tämä ei kuitenkaan ole ainoa sopimuksen ympäristöongelma. Me ymmärrämme, että on tiettyjä sanktiomahdollisuuksia esimerkiksi torjunta-aineiden käytöstä Uruguayssa. Äh, ja sitten tämä vaikuttaa veden käyttöön esimerkiksi Paraguayssa ja Uruguayssa. Jos nämä ovat niitä lupauksia, niin Miten sitten voitaisiin aina vain viedä e- entistä enemmän lihaa Eurooppaan? Mitä hyötyä on siitä, että sanomme omille tuottajillemme, että saastuttakaa vähemmän, noudattakaa tiukempia sääntöjä, kun muu maailma ei joudu edes yhtäkään näistä velvoitteista noudattamaan? Mitä hyötyä on siinä, että vähennämme päästöjä Euroopassa, kun Amazonin alueella yhden kesän aikana päästetään äh, valtavasti hiilidioksidia ilmakehään. Me puhumme keuhkoistamme maailmanlaajuisesti ja niitä on suojeltava. Maailmankauppa äh, no totta kai tarvitsee uusia kauppasopimuksia, mutta me emme ole vakuuttuneita tämän sopimuksen hyödyistä. Me tarvitaan, tarvitsemme toimintaohjelmaa Amazonin suojelemiseksi, sääntöjä, jotka, joita voidaan täytäntöön panna, eh, sitovia sitoumuksia. On aivan oleellista, että latinalainen Amerikka on mukana. Sehän on meidän strateginen kumppanimme, mutta ei tätä voida toteuttaa kansalaisten kustannuksella ja ilmaston kustannuksella. Thank you very much. Uh, now... Kiitos. Ja seuraavaksi puolitoista minuuttia edustaja McGuinness. Kiitos puhemies ja tervetuloa komission sen Haugen uudella tehtävälläne kaupan komis, kaupasta vastaavana komissiona tervetuloa. Nyt olette siirtyneet itse asiassa ojasta allikkoon, sillä kumpikaan salkku, joka teillä on ollut, ei ole kovinkaan helppoa. Me puhumme tässä salissa tänään kahdesta asiasta, jotka ovat johtaneet siihen, että on tavallaan nähty valaistus. Toinen on tämä ähm, äh, vihreän kehitysohjelma, josta Olimme puhuneet, ja sitten toinen Merkossa. Muistan ajan, kun Peter Mandelson oli kauppasta vastaava komission jäsen, ja tuolloin Irlannin viljelijät olivat erittäin huolissaan siitä, että syntyisi jonkinlainen kauppasopimus, joten tiedätte täsmälleen, mitä haluan sanoa. Olisi apua siitä, jos voisi antaa meille vakuutuksia siitä, mitä vaikutukset ja uskotte, että tällä sopimuksella on eurooppalaisiin viljelijöihin – Tuleeko tapahtumaan vähennystä lihantuotannossa Euroopassa, jotta tyydytetään kauppasopimuksen vaatimukset, ja onko se huono vai hyvä ratkaisu? Tänä aamuna me äänestimme päätösolsemasta, joka koskee sitä, miten soilla pölyttäjiä ja vakiinnuttaa niiden asema. Sitten puhuttiin nimenomaan torjunta-aineista, joiden käytöstä pyrittiin muun muassa siitä, että pitäisi vähentää niiden käyttöä. Jotkut ovat sitä että pitäisi kieltää kohdannin käyttö, mutta en usko, että voimme tehdä näin Merkosonin osalta. Me emme pysty valvomaan kaikkea. Täällä on puhuttu vastavuoroisuudesta, mutta onko nyt hyvä tässä sopimuksessa tämä vastavuoroisuuden kysymys? Miten voin varmistaa sen, että voimakas te puhuitte hyviä, omassa puheessanne siitä, miten Tämä syvällisesti vaikuttaa ympäristöön ja muihin kysymyksiin. Tämmöisessä. Miten voimme olla varmoja siitä, että nämä säännöt tullaan todellakin panemaan toimeen Merkosurmaissa? Kiitos. Sitten kaksi minuuttia. Edustaja Lange, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies, keskustelun hyöty on tietysti siinä, että äh, Mercosur-sopimus ei ole vielä lopullisesti kiveen hakattu. Tässä nyt puhutaan, että ehkä vuonna 2021 sopimus voitaisiin vihdoin allekirjoittaa. Ja meidän täytyisi äh, kehittää sopimusta vielä edelleen, koska jotkut asiat ovat vielä, äh, jotkut asiat ovat vähän epäselviä vielä. On olemassa kyllä kestävän kehityksen kappale, jossa puhutaan Pariisin ilmastosopimuksen velvoitteiden noudattamisesta, puhutaan kestävästä metsätaloudesta ja puhutaan myös siitä, että pitäisi noudattaa ilon ydinnormeja, mitä tulee työvoiman käyttöön. Mutta toisaalta sitten näemme täysin erilaisen todellisuuden. 60 prosenttia on kasvanut tämä laiton hakkuu Bolsonaron kaudella ja tällaista emme voi Euroopassa hyväksyä. On tärkeää pitää huolta myös alkuperäisväestön maanomistuksesta. Sitä ei enää suojella Brasiliassa. Ja sitten täällä on Brasiliassa käytössä sellaisia käytänteitä, jotka räikeästi rikkovat ilon perusnormeja vastaan. Ja eihän tämä voi olla sopimuksen tarkoitus. Ja nyt meidän täytyy kiinnittää huomiota kolmeen asiaan. Me tarvitsemme tehokkaan valvontajärjestelmän. Meidän täytyy olla varmoja siitä, että Eurooppaan ei tuoda sellaisia tuotteita, jotka on tuotettu laittomasti hakatuilla alueilla. Ja me, me emme voi tällaista varmistaa ilman kunnon valvontamekanismia. Ja sitten toiseksi pitää olla kehit, kestävän kehityksen käytänteiden täytäntöönpanon mahdollistamassa. Meidän täytyy selittää, miten kestävää metsätaloutta harjoitetaan ja miten pidetään huolta työntekijöiden oikeuksista. Ja me tarvitsemme myös sellaiset täytäntöönpanomekanismit, jotka todella toimivat, että lain täytäntöönpanot toimet todella toimivat. Me tarvitsemme sellaisia artikloja tähän sopimukseen, jotka todella toimivat käytännössä. Kiitos. Kiitos. Ja seuraavaksi puolitoista minuuttia. Edustaja Kaasbru, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Amazonin metsien palo tänä kesänä ja usein häpeällinen retoriikka, jota on kuultu Brasilian johdolta ilmastokysymyksistä, on ymmärrettävästi saanut aikaan paljon huolestuneisuutta Merkosuun sopimuksesta Mutta nyt pitää vetää syvään henkeä ja tarkastella tosiasioita. Mercosur-sopimus sisältää jo sitovia viittauksia Pariisin ilmastosopimukseen. Itse asiassa tämä sopimus tekisi Pariisin ilmastosopimuksesta tehokkaamman eikä vähemmän. Se nimittäin sitoisi meidän ilmastotavoitteemme keskinäisesti hyödyttävään kauppaan. Uskon tieteeseen ja siihen, että pitää ryhtyä syviin toimenpiteisiin ilmaston pelastamiseksi. Täytyy noudattaa Pariisin ilmastosopimuksia, mutta se ei ole mahdollista, jos emme tee sitä yhdestä. Vapaakauppasopimus EUn ja Mercosurin välillä antaa meille ainutkertaisen tilaisuuden harjoittaa yhteistyötä, painostaa sadan aikaan houkuttimia kaikille kumppaneille kantaa vastuuta. Kauppasopimukset, joilla on kestäviä, jossa on kestäviä lukuja, eh, sitovia lukuja kestävyydestä ovat hyvin tärkeä osa kansainvälisellä tasolla. Me voimme käyttää kauppasopimuksia välineenä ilmaston pelastamiseksi sen sijaan, että käsittelemme kauppaa kuin se olisi ilmaston vihollinen. Tällä sopimuksella saadaan aikaan enemmän kestävyyttä hyvässä oikeudellisessa puitteissa. Tämä on tilaisuus, jota ei saa hukata. Thank you very much. Now. Kiitos. Ja sitten yksi minuutti. Edustaja Brickman, olkaa hyvä. Kiitos. Euroopan ja Mercosurin sopimus, onko se Green Dealin kanssa yhteen sopiva? Komissio sanoo, että kyllä, kaikkien tulevien kauppasopimusten on oltava Pariisin kanssa yhteen sopivia. Miten pääsemme nollapäästö yhteiskuntaan, jos jatketaan vapaakauppaan niin kuin on tehty viime vuosikymmeninä? Tiesittekö, että ainoastaan maatalousalalla hiilidioksidipäästöjen lisäys olisi yhtä paljon vuositasolla kuin Brysselissä päästetään. Brasilia osoitti Madridissa, että se haluaa estää kunnianhimoisen ilmastosopimuksen syntymisen. Eli EU-Mercosur-sopimus ei takaa sitä, että ähm, Brasilia pitäisi kiinni Pariisin sopimuksesta. Kaikkien äh, talouden alojen täytyy osallistua ponnisteluun meillä on maatalousmalli ja kauppapolitiikka, joka ei mahdollista sitä, että pääsemme Green Dealin tavoitteisiin, jos ei sitä syvällisesti uudisteta. Eurooppa-Mercosur-sopimus on todellinen uskottavuustesti tälle vihreän kehityksen ohjelmalle. Jos se ratifioitaisiin, niin sitten vihreä sopimus ei voi toteutua. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Madison, kaksi minuuttia. Arvoisa puhemies, vaikkakin Mercosur-vapakauppasopimus johtaa siihen, että EUsta voidaan viedä enemmän tuotteita äh, Etelä-Amerikkaan, niin tämä ei kuitenkaan vaikuta yhtä positiivisesti Euroopan maataloussektoriin, joka on jo kriisissä. Tämän lisäksi äh, yhteisen maatalouspolitiikan rahoitus on riittämätöntä monessa maassa, kuten Virossa. Ja sitten kaikki puhuvat vain ilmastonmuutoksen torjumisesta. Biljoonia euroja käytetään siihen, että Euroopasta tulisi mukaan ilmastoneutraali vuoteen 2050 mennessä. Ja tämä tapahtuu samaan aikaan, kun Kiina ja Intia vähät välittävät CO2-päästöistä ja vain porskuttavat eteenpäin. Vihreän kehityksen ohjelma aiheuttaa valtavia kustannuksia yhteiskuntamme arvokkaimmille jäsenille, nimittäin maanviljelijöille. Ja sitten eh, vihreän kehityksen ohjelma vaikuttaa todella negatiivisesti maataloussektoriin ja se vaikuttaa myös negatiivisesti niihin maihin, jotka käyttävät fossiilisia polttoaineita. Ja tietysti haittaa kokevat työntekijät, jotka näillä sektoreilla tekevät töitä. Ja otetaanpa taas Viro esimerkiksi. Minun maani on pitkälti omavarainen, kun tulee eh, energiasta puhe, mutta me tarvitsemme tarvitsemme kansallisia energian lähteitä. Ja nyt kun tämä vihreän kehityksen ohjelma tulee voimaan, niin Viro ei voi enää käyttää omia energialähteitään, koska ne ovat fossiilisia. Tämä vaikuttaa meidän kilpailukykyymme ja myös suvereniteettiin, jopa riippumattomuuteen. Ja sitten väitetään, että biopolttoaineet korvaavat fossiiliset. No kuitenkin eiväthän nämä bio polttoaineet ole mikään ratkaisu oikeastaan mihinkään. Itse asiassa ne vain tekevät asioista huonompia. Ja tämä on ihan yksinkertaisen fysiikan lakien mukaista. Nimittäin biopolttoaineiden määrät ovat vielä niin vähäiset, että, ja ne itse asiassa vain lisäävät kasvihuonekaasuja ja tarvitaan lisää energiaa. Ja sitten ne kasvit, joita on käytetty ruoaksi, niin niitä ruvetaankin käyttämään sitten energiaksi. Tämähän on aivan päälaillaan. Ja sitten mitä tulee vapaakauppasopimukseen ja Euroopan vihreän kehityksen ohjelman yhteen sopivuuteen, niin täytyy kyllä olla huolissaan siitä, että miten nämä, tämä Green Deal ja sitten Mercosur vaikuttavat erittäin haitallisesti eurooppalaisiin maanviljelijöihin ja ylipäätään Euroopan kansalaisiin. Kiitos sitten edustaja Aguilar, yksi minuutti. Kiitos puhemies. Euroopassa me käymme tällaista muodikasta keskustelua, joka on hyvin kaunista, joka koskee tätä vihreänkitysohjelmaa, mutta se odostaa tekopyhyyttä, koska tämä merkitsee vain uusia ympäristöiden velvoitteita viljelle ja mikä merkitsee myöskin sitä, että joudutaan tuomaan enemmän tavaraa. Nämä tuotteet, joita tuodaan, ne kilpailevat globaaleilla markkinoilla, mutta eivät kuitenkaan samoilla säännöillä. Samalla kun Euroopan unioni luo yhä enemmän erilaisia normeja, Euro Mercosur sallii antibioottien ja hormonien käytön lihan kasvattamiseen ja myöskin genestimutetut organismit. Meidän on syttävä muistaa, että on tiukat säännöt, joita eurooppalaiset joutuvat noudattamaan nimenomaan kasvinsuojelussa ja eläinten terveyden alueella ja samoin myöskin kunnioittaa ympäristöä. Kestävän kehityksen luku verkkosopimuksessa on pelkkä aikomusjulistus, joka on ristiriidassa todellisuuden kanssa, ajatellen sitä, miten Mercosur-maissa tuotetaan ravintoa. Mercosur ei ole pelkästään taloudellinen risti riski eurooppalaisille tuotantoalueille, vaan se heijastelee myöskin Euroopan unionin sisäistä eri ristaisuutta, kun se puhuu kestävän kehityksen ohjelmasta ja vapaasta kaupasta. Kiitos ja sitten yksi minuutti. Edustaja Morel, olkaa hyvä. Merci beaucoup, madame la Kiitos puhemies. Nyt kysytään, onko tämä vihreän kehityksen ohjelma yhteensopiva Mercosur-sopimuksen kanssa? Vastaus kysymykseen on aivan ilmiselvästi ei. Minä olen suuttunut, mutta toisaalta samalla ihailen lähestulkoon oikeiston kollegoita, jotka sanovat, että tämän sopimuksen kautta Bolsonaro ikään kuin ihmeen kaupalla Mm, kääntyykin ilmaston puolustajaksi, alkuperäisväestön puolustajaksi. Ei näin tule käymään. Nämä sopimukset eivät sovi yhteen, koska kun kyse on soijan, etanolin, lihan, sokerin vientikiintiöistä, niin 900 miljoonaa tonnia lisää hiilidioksidipäästöjä. Eivät nämä sovi yhteen, koska Bolsonaron ystävät agrobisneksessä edelleenkin tuhoavat Amazoniaa siellä tulipaloja on entistä enemmän. Kun luemme tämän tekstin, niin varovaisuusperiaate on heikennetty ja se altistaa Euroopan entistä vaarallisimmille tuotteille. Me olemme nähneet COP25 Madridissa sen, että Brasilia ja muut maat eivät äh, salli eurooppalaisille sitä, että puolustamme varovaisuusperiaatetta. Sopimukset eivät sovi yhteen ja hyvät kollegat, älkää olko naiveja, älkääkä myöskään tekopyhiä. Merci. No next. Kiitos. Ja sitten edustaja Sintsik, puolitoista minuuttia. Olkaa hyvä. Kiitos, puhemies. Maailma muuttuu varsin nopeasti ja väkivaltaan perustuva politiikka ei enää toimi. Ilmaston ääriolosuhteet ovat otsikoissa ja Envi-valiokunnassa näistä on puhuttu erittäin paljon ja on kuultu, että ilmaston ääriilmiöt tapahtuvat nykyään paljon useammin kuin aikaisemmin. 70-luvulta tähän päivään me ihmiset olemme tappaneet 60 prosenttia eläinlajeista – sukupuuttoon ja myös pölyttäjäkadosta olemme keskustelleet koko viikon. Emme voi jatkaa näin arrogantilla linjalla. Meidän täytyy kunnioittaa ympäristöämme. Ja nyt 2000-luvulla me emme voi perustaa toimintaamme viime vuosisadan menetelmiin ja käytänteihin, kun ajatellaan talouskasvua ja kaupankäyntiä. Meidän täytyy suojella Amazonin sademetsiä. Me emme voi sallia tällaista itserakkautta ja hedonismia ja väkivaltaa. Meidän täytyy kieltää nämä. Meidän täytyy ajatella, miten paljon resursseja laitetaan vaikkapa sodan käyntiin tänä päivänä. Meidän täytyy lopettaa ihmisten oikeuksien polkeminen eri maissa, meidän täytyy ajatella syvällisesti. Me emme voi harjoittaa sellaista politiikkaa, joka perustuu aggressioon. Kiitos ja sitten Garcia jo? Yksi ja puoli minuuttia, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Näyttää siltä, että meillä on ongelmallinen tilanne joko vapaata kauppaa tai ympäristönsuojelua. Minun mielestäni tällainen vastakkainastulo on väärä Ääriliberaalit uskovat, että ilmastonmuutos ei ole totta tai että ilmastonmuutos ei ole ihmisen aiheuttamaa. Joten mikä tahansa kauppasopimus, siinä ei tarvitse olla tällaisia erityisiä en varautumisen periaatteita. vihreät uskovat, että mikä tahansa kauppasopimus on jo siihen, että se johtaa siihen, että se voi vaikuttaa ympäristöpolitiikkaan millä tavalla tahansa, ja tässä käytetään esimerkkinä Bolsonaroa. Minusta tämmöinen ongelma ei ole oike, oikein. Meidän pitää pyrkiä harmonisoimaan ympäristönsuojelua käyttäen äh, rajojen avautumista tässä äh, välineenä, ja tämä on kestävää kehitystä. Minun mielestäni tämä sopimus hyvin täyttää tämän. Siinä sanotaan, että kunnioitetaan kaikkia ympäristösopimuksia, täytyy panna toimeen myöskin Pariisin sopimus, jossa tuomitaan laiton metsien hävittäminen. Ja se velvoittaa jäsenvaltiot myöskin tärkeään metsittämiseen. Se myöskin velvoittaa kantamaan vastua sosiaalisesti yks, yksityisten yritysten osalta. Ja tämä on hyvin tärkeää kiistojen ratkaisemisessa ja siinä on hyvin selkeät normit, jotka liittyvät elintarviketurvallisuuteen. Joten minun ryhmäni on tämän merkosopimuksen puolesta uskoin, että merkosopimus todellakin kunnioittaa niitä sitoumuksia, joita meillä on vihreän kehityksen ohjelmassa, mikä, mitä tulee ympäristönsuojeluun. Kiitos. Ja seuraavaksi kaksi minuuttia. Edustaja Gutteland, olkaa hyvä. And we will wait for Mrs. Gutteland, almost here. Can sit The floor is yours, please. Thank you so much. I'm so sorry. Kiitos, olen pahoillani. Hyvät kollegat. Vihreän kehityksen ohjelma tarkoittaa sitä, että Euroopan komissio vihdoinkin on tajunnut vihreän kehityksen merkityksen ja on luonut sellaisen strategian, jota tarvitaan nykyajan muuttuvassa maailmassa. Vihreän kehityksen ohjelma on todellinen game changer. Se todella muuttaa asioita perustavanlaatuisesti. Minä juoksin tänne, koska en halunnut missata tätä keskustelua. Ja minä haluan sanoa, että minä kaikesta sydämestäni olen sitä mieltä, että meillä on tode, muistutan, että meillä on todella kovat odotukset. Nyt haluamme, että Euroopan komissio osoittaa, että vihreän kehityksen ohjelma todella toimii. Ja se on sellaista uutta kokonaisvaltaista politiikkaa, joka sisältää uusia ehdotuksia, mutta se myös nojautuu vahvasti olemassa olevaan lainsäädäntöön. Tämä on todella iso askel meille sosiaalidemokraateille. Me odotamme tätä todella innokkaasti ja me näemme tämän valtavan muutoksen Euroopassa. Tämä luo toivoa nuorelle sukupolvelle, joka on osoittanut mieltään pitkin Euroopan katuja. Me haluamme muutoksen koko Eurooppaan. Vihreän kehityksen ohjelma tarkoittaa sitä, että me todella vakavasti suhtaudumme siihen, että me haluamme saada aikaan kestävän tulevaisuuden. Kiitän komissiota tästä, mutta haluan myös mainita sen, että vihreän kehityksen ohjelma sisältää aikamoisia velvoitteita. Sen pitää olla sitova, pitää sisältää sitovia toimenpiteitä. Se ei voi olla vain punainen matto, joka rullataan auki, vaan se vaatii todella kovaa työtä. Ja meidän näkökulmastamme meidän täytyy nyt todella ajatella monia asioita, kun aloitamme tätä uutta tietä. Meidän täytyy pitää huolta meidän arvoistamme. Arvopohjalle perustuu koko tämä vihreän kehityksen ohjelma. Meidän täytyy ajatella tulevaisuussuuntaisesti suuntautuneesti ja meidän täytyy pitää huolta siitä, että Glasgown ympäristökokouksesta tulee se suunnannäyttäjä, joka muuttaa kehityksen suunnan. Eurooppa ei voi vihreää kehitystä luoda yksin. Meidän täytyy Glasgown ennen ja jälkeen vahvistaa yhteyksiä muihin maihin, jotta pidämme huolta siitä, että muutkin maat ja maanosat tajuavat tämän asian kiireellisyyden. Meidän täytyy toimia paljon strategisemmin kuin tähän mennessä. Kiitos. Thank you very much. Next. Kiitos. Seuraavaksi yksi minuutti, edustaja Rafaela. Mr. Commissioner, recent development... Komission jäsen, VTOn kehitys osoittaa meille, miten tärkeää on, että EUlla on kumppanuusverkosto kolmansien maiden kanssa. Ei tarvitse olla nero havaitakseen, kuinka hyvä on, että meillä on kattavat kauppasuhteet Kanadan, Japanin, Singaporen ja monien muiden maiden kanssa – Muut taas ovat purkamassa sitä, mitä olemme vuosikymmenenä rakentaneet. Nyt näistä sopimuksista tulisi tehdä parhaat mahdolliset, pohjautua meidän arvoillemme ja ympäristön kunnioittamiselle. Miten komissio varmistaa sen, että merkosut maat kunnioittavat Pariisin sopimusta ja jollei näin tapahdu, minkälaisia seuraamuksia siitä koituu? Eurooppa on ollut parhaimmillaan silloin, kun se on voinut käyttää taloudellista äh, voimaansa hyvän edistämiseen – Aivan niin kuin Green Dealissä korostetaan, me tarvitsemme parempaa täytäntöönpanoa ja sitten pääsemme eteenpäin oikeaan suuntaan. Sen takia onkin tärkeää korostaa, että komission tulee varmistaa puuainesdirektiivin täytäntöönpano Amazonasin alueella, jotta voimme auttaa myös alkuperäiskansoja. Kiitos. Thank you very much. The next... Kiitos. Seuraavaksi minuutin ajan edustaja Chaus, olkaa hyvä. Thank you. Kiitos. Hyvät kollegat, keskeinen kysymys tässä on johdonmukaisuus. Onko kauppapolitiikkamme johdonmukaista suhteessa ilmastotavoitteisiin? Merkosuusopimuksen osalta vastaus on ei. Totta on tietysti, että kauppa voi hyödyttää kumpaakin osapuolta. Kuka tahansa voi sanoa sen, että näin vaikka toimivalla leippikentällä lapset vaihtaa eri välineitä, mutta Kauppasopimus, siinä on kuitenkin kätkettyjä sosiaalisia ja ekologisia hintoja. Me kaikki maksamme hinnan metsien häviämisestä ja ilmastonmuutoksesta. Se, että viedään enemmän fossiilisia polttoainekätviä autoja Euroopasta ja, ja että kasvatetaan lisää naudanlihaa raivatulla metsäalueilla, annosella, ei ole hyvä asia. Ministeri äh, Tuppurainen ja komission Hogan, te esitette tämän kiistoratkaisumekanismin. Alun perin kuulin äh, sanan robust vankkasiasta sanan rubbish roskaa. Ei se ole roskaa, mutta meidän pitää kuitenkin olla täysin vakavissa. Tässä luvussa ei ole mitään sellaista, mikä voisi pysäyttää Komissio Komissiosen Hogan, tekin sitä artiklan viisi sitoumukseen, mutta on selvää, että presidentti Bolsonaro ei ole tippakaan kiinnostunut Amazonista tai ilmastoalukysymyksistä. Hänen käyttäytymisensä ilmastokouksessa viime viikolla oli todella selvää. Monet kollegat tässä talossa ovat sanoneet, että meillä voisi olla enemmän vipuvaikutusta, jos me allekirjoitamme tämän sopimuksen. Ei ole mitään todisteita siitä, että näin kävisi. Vipuvaikutus on ennen allekirjoittamista. Me tarvitsemme todisteita selkeistä muutoksista ja parannuksista. Todisteita myös omalta puoleltamme, että kauppapolitiikka on yhteensopivaa ilmasto- ja biodiversiteettitavoitteidemme kanssa. Ja vetoan teihin, että teitte näin. Thank you. The next... Kiitos. Seuraavaksi kahden minuutin ajan edustaja Lantzini arvoisa puhemies. vapaakauppasopimus EU-Mercosur on suurin, jonka EU voisi tehdä. Saisimme valtavan kauppa-alueen sopimuksen kautta. Nyt kysymme, sopivatko nämä sopimukset yhteen, esimerkiksi sopimus Vietnamin kanssa. Meillähän on sääntöjä sosiaalisella ja työntekijöiden oikeuksien alalla. Huomioidaanko myös erityisnäkemykset, edut? Entäpä ihmisoikeudet ja tietyt tuotannon alat? Uhrataanko ne tiettyjen alojen hyväksi? Komissio on puhunut siitä, että tiukasti seurataan tilannetta. Meillä on edelleenkin huolia. Ne liittyvät esimerkiksi pilantuneeseen lihaskandaaliin, jonka kaikki muistamme. Sitten Merkosurmaissa ei välttämättä noudateta samoja normeja, joita EU:ssa täytyy noudattaa. Näissä maissa käytetään torjunta-aineita, sellaisiakin, jotka on kielletty EU:ssa, ja esimerkiksi käytetään sellaisia rehuja, jotka on kielletty vaikkapa Italiassa jo aiemmin. Ja sitten sokeri ja riisi ja sitrushedelmät. Niilläkin aloilla on olemassa tiettyjä loisongelmia, erityisesti Etelä-Amerikassa. Sitten taistellaan metsäpaloja vastaan. Ja tähän liittyy myös Brasilian kanssa käyty poliittinen kiista. Kun kyse on ympäristöalan kestävyydestä, niin nämä sopimukset ovat puutteellisia. Näiden sopimusten kautta ei tehdä mitään konkreettista, jotta voitaisiin parantaa näiden kumppanimaiden ympäristötilaa tulisi toimia johdonmukaisesti niiden periaatteiden suhteen, joihin olemme sitoutuneet ympäristön suojelemiseksi. Meillä on oltava tiukkoja sääntöjä esimerkiksi kertakäyttömuovin käytössä ja myös näissä kumppanimaissa, joiden kanssa tehdään näitä vapakauppasopimuksia, koska maksun hinnan joutuvat aina maksamaan Euroopan unionin kansalaiset. Kiitos. Thank you very much. Now for one minute, Mr. Kiitos. Seuraavaksi minuutti edustaja Rausin. Dank u voorzitter. Geachte commissaris, ook vandaag... Kiitoksia puhemies, hyvä komission jäsen. Jälleen kerran tänään on maanviljelijöiden mielenosoituksia. Ymmärrän tämän täysin, koska he ovat joutuneet selkäseinää vasten sääntelyn ja yhä supistuvien marginaalien välissä. Hyvä komissari Timmermans, eilen kutsuitte vanhentuneiksi ihmisiä, jotka puolustavat näitä vanhoja ideoita. Miten niin vanhentuneita? Meillä on tämä eurooppalainen sopimus, mutta missä on realismi? Tavoitteet ovat valtavia, mutta ei ole mitään mekanismeja, joilla näihin tavoitteisiin päästäisiin. Miksi tarvitaan niin paljon aikaa ennen kuin voidaan hyväksyä ympäristöystävällisiä torjunta-aineita. Entäs halpojen tuotteiden tuominen Merkosurin alueelta? Ne ovat tuotteita, jotka eivät ole noudattaneet samaa sääntelyä. Tilanne on muutettava. Meidän on oltava tyytyväisiä siihen, mitä on saavutettu, mutta meidän on oltava myös realistisia, että edellytetään yhdenvertaisuutta. Näin vain kaikki edisty, tekevät työtä kestävyyden puolesta. Por favor. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Urban Crespo, minuutti. Presidenta. Kiitoksia puhemies. Bolsonaro ilmoitti, että Brasilia vetäytyy Pariisin ilmastosopimuksesta ja tulee jatkamaan Amazonin metsien tuhoamista. Euroopan unioni ilmoitti, että se ei tule allekirjoittamaan kauppasopimuksia niiden maiden kanssa, jotka eivät ratifioi sopimusta. Jotenkin viikkoja sitten tässä parlamentissa todettiin ilmastoon hätätila ja joitakin päiviä sitten komissio esitteli tällaisen uuden vihreän sopimuksen, mutta kaikki tämä on pelkkää paperia, kun puhutaan kaupasta, joka on vain monikansallisten yritysten palveluksessa. Euroopan unioni neuvottelee edelleen tällaisen hallituksen kanssa, joka on joka kieltää ilmastonmuutoksen ja vihaa naisia e, ja tuhoaa metsää. Tämä on taas tekopyhyyttä, jota eurooppalainen politiikka edellyttää. Ilma, ilmoitetaan, että ilmasto on hätätilassa, mutta samaan aikaan tehdään tällaisia sopimuksia, jotka tuhoavat metsää ja, ilmast, ilma, ja ma, ympäristöä. Ja se tulee lisäämään myös ilma, puolustajien vainoa, niin kuin täällä – on Saharov-palkinnon saajat ilmoittaneet, jos, onko kysymys se, onko tämä Merkosurin sopimus yhteensopiva uuden vihreän sopimuksen kanssa, niin vastaus on ei ole. Meillä on vielä aikaa tehdä tähän muutos ja tehdä tyhjäksi koko sopimus. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Puda, puolitoista minuuttia. Kiitos rouva puhemies. Kyllä, kauppasopimukset ovat tarpeen vakavasti otettavalle kaupalliselle toiminnalle, mutta maanviljelijöiden näkökulmasta, kun puhutaan nyt yhteensopivuudesta Merkosopimuksen ja vihreän kehityksen ohjelman välillä, on aivan hölympölyä. Kauppasopimus Merkosurin kanssa johtaa kolmeen hankaluuteen. Ensinnäkin ilmastonmuutoksen torjunta on vaikea puhua kestävistä metsistä EU-ssa ja allokoida rahoitusvaroja tälle samalla kun merkosurmaat polttavat metsiään tarkoituksella, jotta voivat tilaa naudan tai sojan tai muun tuotannolle. Kaksi puhutaan tästä pellolta pöytään takti- strategiasta ja meillä on korkeat normit kaikille tuotteille, elintarviketuotteille, jotka valmistetaan Euroopassa, kuntaassa taas Mercosur-mailla ei ole tällaisia standardeja. Lisäksi olemme tuonneet naudanlihaa Brasiliasta, joka on ollut pilantunutta ja eurooppalaiset palvelut eivät ole sitä löytää. Komission jäsen. Onko meillä nyt takuu tänään siitä, että tämä ei tule toistumaan tulevaisuudessa? Ja kolme. Viljelijät EU-ssa ihan oikeinkin joutuvat kunnioittamaan tiettyjä rajoituksia tai kieltoja, kun käytetään torjunta-aineita, antibiootteja ja kasvuhaluinen, kun taas Mercosur-viljelijöiden ei tarvitse ottaa samoja velvoitteita, joten meidän pitää varmistaa, että tämä sopimus antaa meille varmat vastaukset huolimme, jotta voimme varmistaa tasapainon Mercosur ja EU-viljelijöiden välillä. Kiitos. Thank you very much. Next. Kiitos paljon. Seuraavaksi puheenvuoron saa puolitoista, puolitoista minuuttia herra de Castro. Presidente, caro komissario. Puhemies, hyvä komission jäsen. Vihreän sopimuksen myötä Euroopan unioni haluaa solmia uuden sopimuksen kansalaisten ja kuluttajien kanssa. Pelosta pöytään periaatetta voi vahvistaa ja sen kautta voidaan elintarvikkeiden laatua parantaa tuotteen laadukkuuden ja ravintoarvojen ja kestävän avoimen tuotantotapojen mukaan. Euroopan viljelijät ovat valmiita tähän haasteeseen, voivat vahvistaa edelleen tuotannon standardeja, jotka ovat jo nyt kaikkein korkeinta tasoa globaalilla tasolla. Emme voi jättää viljelijöitä yksin, vaan meidän on arvostettava heidän ponnistelujaan ja suojeltava heitä epäreilulta kilpailulta, kun ajatellaan tuotteita, jotka tulevat kolmisista maista. Tämä on tavoite, jota ei voida enää lykätä tuonnemmaksi, hyvä komissaari. Ei sitä voida myöskään rajoittaa ainoastaan Mercosur-sopimuksen. Ainoastaan uuden kunnianhimoisen eurooppalaisen elintarvikediplomatian kautta, joka perustuu vastavuoroisuuteen koskien näitä tuotantostandardeja unionin ja kauppakumppaneiden kanssa. Meistä voi tulla todellinen globaali esimerkki maatalouden ja elintarvikkeiden tuotantostandardien osalta. Kiitoksia. Thank you very much. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Lokkakaart, minuutti. Kiitos puhemies. Mercosur-sopimus tulee hyödyttämään meitä kaikkia, siitä olemme yhtä mieltä, mutta tämä ei ole sinällään mikään kaiken oikeuttava väline. Siksi pitää katsoa, mitä Brasiliassa tapahtuu. Amazonas metsää poltetaan. Se on aivan absurdia, kun samalla yritämme suojella ilmastoa. Siksi meidän pitää painostaa Bolsonaron hallitusta, sillä Bolsonaron hallitus tarvitsee Mercosur-sopimusta enemmän kuin me. Sata olla, että hän ei välitä ilmastosta, mutta kyllä häntä talous kiinnostaa. Siksi olisi kyllä virhe, jos 20 vuoden ankaran työn jälkeen jättäisimme kaiken vain syrjään, jotta voisimme edistää vihreää siirtymää